So, jetzt. Das sind freundliche Leute. No sielläpä on ystävällisen näköistä väkeä. Harvoin näkee teidät noin hyvällä tuulella. Okei. Okay. Ja, ich komme ja nicht drauf auf das Foto. So weit geht die Kamera. Niin, en minä kuvaan pääse, kamera ei ylety tänne asti. Die Kommission muss auch bezahlen für das Foto. Niin, komissio, tämä ei ole teille mitenkään niin kuin ilmainen valokuvaustuokio. Jetzt seid ihr dran hier.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 niin 23. lokakuuta marraskuuta 56 alkoi Unkarissa vallankumous, mutta valitettavasti ääri liikkeen edustajat käyttivät